Toivottavasti me saamme vastattua näihin haasteisiin ja kiitän jo etukäteen tulevaisuuden, tulevaisuuden yhteistyöstä. Frau Kiitokset, Gribauskaite, tästä puheenvuorosta. Käykääpä paikoillenne. Kommen nun zur Abstimmung über... Aloitamme Nimittäin nyt äänestykset. Ensiksi oikeusasiamiehen vaali. Käykääpä hiljaisuuden vallitessa istumaan. meine Damen und Herren, ich eröffne jetzt die Abstimmung. No niin, hyvät naiset ja herrat. Nyt voimme aloittaa äänestyksen ja toivon, että kävisitte paikoillenne. Ja, meine Damen und Herren, wir machen, ja, wir machen noch einmal eine... Hyvät naiset ja herrat, nyt te kokeilemme äänestystä ja katsotaan, että onko yli puolet jäsenistä paikalla, joten käykääpä paikoillenne. Ja käytämme tätä samaa luettelua kuin eilenkin koeäänestyksessä. Toivon, että nyt käyttö tähän koeäänestykseen. Äänestys alkaa. das gleiche verfahren wie gestern. No niin, eli samalla tavalla toimimme kuin eilenkin näissä äänestyksissä. Onko, ovatko kaikki nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Abstimmung ist geschlossen. Abgegebene Äänestys päättyy. 416, 416, 64 tyhjää. Onko tässä nyt enemmistö saavutettu? Koittakaapa nyt istutua paikallenne. Olen tässä jo kauan odotellut äänestykset. Piti aloittaa puoli 12 ja kello on jo viisi minuuttia yli niin langen. Minä olen puhemies ja teidän täytyy nyt noudattaa kyllä näitä aikatauluja. Eli kello, kello puoli 12 piti aloittaa eikä viisi yli. Ich warte noch ein bisschen. Odotan, odotan vielä hetken.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 eben durch die probeabstimmung festgestellt dass mehr als die hälfte der gesetzesäänestyksessä oli paikalla ja kun saliakin katsoo niin sen voi havaita Mayer ja Jäger heidän ehdokkuutensa on vedetty pois ja nyt Ria Omen Raiten, Emily O'Reilly ja Dagmar Roth-Berendt ja Francesco Speroni ovat ehdokkaat. Nyt äänestämme toista kertaa, mahdollisesti myös kolmanne, kolmannellakin äänestyskierroksella käymme. Ja minä esitän teille nyt kysymyksen. Niin kyllä minä uskon, että täällä on suurin osa kollegoista jo paikalla. Mitä sanoittekaan? Gut, meine Damen und Herren, ich eröffne die Abstimmung. No niin, hyvät naiset ja herrat, äänestys alkaa. haben alle Kolleginnen und Kollegen Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitokset. Äänestys näin ollen päättyy. Äänestyksen tulos 640 äänestänyttä. mukaan ei ole nyt saanut täyttä määrä enemmistöä. Okay. Nach der Geschäftsordnung findet im dritten Wahlgang työjärjestyksen mukaan meidän täytyy äänestää kolmatta kertaa kahden ensimmäisen edustajan kanssa, jotka ovat saaneet eniten ääniä tällä kierroksella. Eli Omen Raiten ja O'Reilly ovat tässä äänestyksessä kyseessä ja nyt valmistelemme äänestystä näiden kahden ehdokkaan välillä. Sie müssen sich jetzt einen kleinen Moment gedulden, weil das System umgestellt wird. Hivenen kärsivällisyyttä. Järjestelmää täytyy nyt vähän muokata. So, Näin ollen käymme kolmanteen äänestyskierrokseen. Äänestäkää. Olkaa hyvä. Ich frage, ob alle ihre Stimme abgegeben haben. Ovatko kaikki äänestäneet? Onko vielä joku, joka ei ole äänestänyt? No, äänestys päättyy, täten ...635 äänestänyttä. Emili Oraili 359 ääntä on voittanut äänestyksen. meine Damen und Herren, ich erkläre hiermit. Hyvät naiset ja herrat, täten kolmannen äänestyskierroksen tuloksen mukaisesti julistan Orailiin Euroopan oikeusasiamieheksi ja onnittelen Rova Orailia valinnasta artiklan 204 kappaleen 7 mukaisesti pyydän Kurailija toimittamaan asiakirjansa tilintarkastustuomioistuimelle ja kun hän on Euroopan unionin tuomioistuimessa vannonut varansa, niin hän aloittaa työnsä. Komission jäsen Setkovic pyysi puheenvuoroa. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi onnitella rouva O'Reillyä Euroopan oikeusasiamieheksi valinnasta olen varma, että hän on täällä varmaankin jossakin paikalla, eli lämpimät onnittelut hänelle. Ja tietenkin erityisesti olen iloinen siitä, että ensimmäistä kertaa naisesta tulee Euroopan oikeusasiamies. So I should say... Joten pitänee sanoa, että meidän täytyy muuttaa tätä titteliä, koska hän on oikeastaan oikeusasianainen. No, Rova Riley tietää tämän käytännön hyvin, koska hän oli 2003 vuonna Irlannin ensimmäinen oikeusasianainen. Olette erittäin haastavassa tehtävässä ja komissio on tärkein kumppaninne siinä mielessä, että se hyväksyy päätökset suoraan ja sillä on vaikutus kansalaisiin suoraan. Komissio tekee kaiken mahdollisen, jotta kaikki kiista-asiat saataisiin ystävällismielisesti soviteltua. On tärkeää, että saamme yhteisen viestin lähetettyä Euroopan unionin kansalaisille siitä, että instituutiot välittävät kansalaisten tarpeista ja ongelmista ja tekevät kaikkensa niiden ratkaisemiseksi konkreettisella tavalla. On tärkeää, että Euroopan kansalaiset ymmärtävät oikeutensa, pitäen sisällään myöskin valitusoikeuden oikeusasiamiehelle. Tästä on kysymys Euroopan kansalaisten vuodessa. Toivotan teidät tervetulleeksi tehtäväänne ja vakuutan, että komissio tulee olemaan rinnallanne rakentamassa erinomaisia suhteita, jotka meillä on aikaisemminkin ollut välillämme. Paljon onnea kerran vielä ja odotan innolla alkavaa yhteistyötämme. Herr Kommissar. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen. Nyt siirrymme äänestämään monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siitä koskevasta tekstistä, päätöslauselmasta. meine damen und herren ich lasse zunächst niin. Hyvät naiset ja herrat, nyt äänestämme vihreiden ryhmän ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. kappale 1 hylätty, sitten kappale 63, tarkistus 1, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty myös. Ja sitten koko päätöslauselmaehdotus äänestetään, äänestettäväksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi sitten käsittelemme yhteistä EPPn sosiaalidemokraattien ja Alden ehdotusta. Ensiksi kappale 1, tarkistus 15, äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ääne, tarkistus 1 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Kappale 2, tarkistus 2, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko äänestäneet kaikki? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistus 17, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 19. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty kappaleen neljä alkuperäisessä tekstissä ja kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi Kappaleen neljän jälkeen tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 5, tarkistus 2, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Kaikki, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten alkuperäinen teksti. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 14. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Päättyy. Hylätty. 24. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hylätty. 25. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6, seitsemännen jälkeen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 12. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäisestä, alkuperäiseen tekstiin on suullinen tarkistus Kalfinilta. Hän voi nyt esittää kantansa. Régis 131. Kiitos puhemies. Rakkaat kollegat, ehdotan, että kohtaan 12 tehtäisiin pieni tarkistus, jolla selvennettäisiin asioita ilman, että kovinkaan paljon muutetaan. On iloinen siitä seikasta, että että on sovittu siitä, että yhden miljardin eurolta voidaan jatkaa vielä niissä jäsenvaltioissa, jotka haluavat käyttää tätä ruoanjakelujärjestelmää äh, sillä tavalla, että tämä summa otetaan käyttöön ja että näin unionin kansalaisia otetaan. Ich muss der Form halber fragen, ob sich Einwände gegen diesen mündlichen Änderungsantrag. No niin, on, vastustaako joku tätä suullista ehdotusta sen muotoilua, joten ei, joten nyt äänestämme sitten siitä, kuka puoltaa Kalfinin ehdotusta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja siirrymme 11. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäinen teksti, kappale 13. Ensimmäisessä, ensimmäisestä osasta nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja kappaleen 13 jälkeen 12, 12 tarkistus, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi koko päätöslausemaehdotus. Äänestämme siitä tällä erää. Ja näin me aloitamme nimenhuutoäänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päätöslauselma esitys on hyväksytty. Wir kommen zum Bericht Moreira, zum ersten. Ja seuraavaksi siirrymme Moreiran ensimmäiseen mietintöön. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyy. Noch offen. Niin, äänestys siis alkaa. Ja Stimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten seuraava Moreiran mietintö jälleen nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja Susan mietintö. Tarkistus kolme puolesta vastaan hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt keskeytän äänestyksen hetkeksi, jotta voimme luovuttaa Saharan palkinnon Pyydän, että pysytte salissa.